Ja kunnalliset tilanteet Italiassa, Ruotsissa ja Puolassa ovat hyvin erilaisia. Ja olosuhteet ovat hyvin erilaisia. Joskus julkinen taho hoitaa näitä asioita, joskus yksityinen. Eli meidän täytyy ottaa huomioon paikallishallinnon ääni. Ja sitten kun se tehdään, niin tästä asetuksesta tulee turvallisempi. Kiitos. Kiitos kollega Strojevski. Ja sitten kollega Notis Marias niin vesi on julkinen hyödyke ja sellaisena sitä pitää myös kohdella. Sen ei pitäisi olla hyödyke, jolla voi käydä kauppaa. Ja tältä pohjalta meidän tulisi tarkastella myös veden uudelleenkäyttöä. Vesiresurssithan ovat tietysti rajalliset ja ilmastonmuutos vielä entisestään pahentaa tilannetta. Ja tässä valossa pitäisi tarkastella sitä, miten vettä voidaan uudelleen käyttää niin, että samalla suojellaan ympäristöä ja kansanterveyttä. Veden uudelleen käyttö tarkoittaa myös sitä, että pitää rakentaa infrastruktuuria ja meillä tulee olla tähän työhön tietysti tarvittavat varat käytettävissä – ja tämä auttaa myös maatalousalueita. Kiitokset. Ja sitten tästä asiasta vielä edustaja Momchil Nekov. Водата не е обикновен търговски продукт. Измененията в климата показват, че не е и неограничен ресурс. Kiitoksia. Vesi ei ole mikään mikä tahansa hyödyke. Ja esimerkiksi suurissa kaupungeissa on paljon vesistressiä. Ja minä tuin tätä mietintöä, koska mielestäni meidän täytyy tukea veden tehokasta käyttöä ja vähentää vesistressiä. Yksi ratkaisu olisi se, että käytetään uudelleen jätevedet hyväksi. Maatalousala on esimerkki alasta, jolla jätevesiä voidaan uudelleen käyttää – Ja nyt yhä enemmän kiinnitetään huomiota näihin klassisiin mikrohiukkasiin. Veden kautta ne menevät sitten maaperään ja se on pidettävä mielessä, kun laadimme sätejä, säädämme lakeja liittyen veden uudelleenkäyttöön. Nekov. Nyt siirrymme päätöslauselmaesityksiin, jotka koskevat romanien integrointistrategioita. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja Stefano Maululle. Olkaa hyvä. Presidente, eh, io credo che da questo... Kiitoksia. Nyt täytyy toistaa se, mitä olen sanonut monta kertaa. Romanian kotouttaminen, joka aina ei noudata niiden esimerkiksi työttömien logiikkaa, joita on paljon Italiassa. Ja tämä on ongelma, joka on kestänyt pitkään ja Euroopan pitää kiinnittää tähän nyt erityishuomiota. Ja aina tätä asiaa ei nähdä kaikessa sen tärkeydessä. Ihmiset eivät pysty hyödyntämään kaikkia oikeuksiaan. Ja meidän täytyy katsoa mihin näitä resursseja käytetään. Meidän täytyy käyttää niitä tällä tavalla. Ja prioriteetti on se, että meidän täytyy auttaa niitä, joilla tällä hetkellä ei ole työtä ja pyrkivät sitä kuitenkin löytämään. Kiitos. Kiitokset edustaja Maulu. Ja sitten edustaja Mihaila Soidrova. Olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, já jsem podpořila tuto zprávu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 about other languages. Can we hear the Finnish interpretation? Kuuluuko Suomen tulkkaus? Tarvitseeko toistaa? Oh, Nyt, siis toistanko, mitä sanoin? Um, Puhemies, haluaisin toistaa jälleen kerran, mitä äsken sanoin, joten minä tuin tätä mietintöä, jossa on mukana integraatiostrategiat romaniväestön kohdalta. Tavoitteet ovat seuraavia koulutus, asuntopolitiikka, terveydenhoito, työllisyys. Tämän lisäksi Euroopan parlamentti lisäsi vielä yhden kysymyksen, syrjimättömyyden, joka on hyvin tärkeä kysymys luonnollisesti. Nyt meidän täytyy löytää rahoitusta, täytyy yrittää edistää sellaisia ohjelmia ja hankkeita, jotka tukevat romanien osallistamista ja meidän pitää varmistaa tehokas käyttö resursseille, joita käytössä on, joten meidän pitää valvoa, miten resursseja käytetään ja käyttää tarvittavia indikaattoreita. Samanaikaisesti kovasti arvostaan ponnisteluita ottaa mukaan romaniväestön edustajat itse mukaan toimintaan. Hyvät naiset ja herrat, minä, minulla on paljon kokemusta romanien integraatiosta. Tsekin tasavallassa olin mukana äh, romanilasten osallistamista. Että koulutusjärjestelmään se on hyvin tärkeä askel edistää juuri yhden, ö, äh, integraatiota. Se kollega Soidrova ja sitten edustaja Angel Jambatski, olkaa hyvä. Puhemies, kollegat, olin vakuuttunut siitä, että äänestäisin päätöslauselmaa vastaan. Meidän pitää lopettaa tekopyhys tällä saralla. Me puhumme kaiken aikaa, laadimme strategioita, asiakirjoja ja tästä ei saada aikaan mitään merkittävää. Todelliset ongelmat getoissa säilyvät. Getto on syy rikollisuuteen, jännitteisiin yhteiskuntien hajoamiseen. Meidän pitää selkeästi ottaa esille ongelmat tällä alueella. Omassa maassani on yhä enemmän hyökkäyksiä poliisi, poliiseja vastaan, lääkäreitä vastaan, jotka vierailevat, käyvät getoissa. Tämä ongelma ei häviä mihinkään julkilausumilla, päätöslausumilla tai millään muillakaan asiakirjoilla. Ongelmat häviävät vasta, kun laittomat rakennukset on purettu, vasta sitten kun lapset alkavat käydä koulua, vasta silloin kun lopetamme sosiaaliedut, joita väärinkäytetään. Kiitos. Kiitokset. Ja äh, sitten ähm, seuraava puhuja on edustaja Branislav Skripek. Olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som rád... Suuret kiitokset, rouva puhemies. Olen hyvin suurella ilolla tukenut tätä mietintöä, joka koskee romanien sisällyttämistä, integrointia kaikkeen yhteiskuntaan. Tämä on tärkeää yhteisöjemme toiminnalle ja heillä on paljon haasteita lastensa kouluttamisessa, mutta myös kysymyksissä. Tähän on omistettu paljon aikaa ja minä haluankin kääntyä romaniyhteisön puoleen ja kannustaa heitä hyödyntämään näitä hyviä mahdollisuuksia ja kääntyä näiden organisaatioiden puoleen, jotka pyrkivät parantamaan heidän elinolosuhteitaan, tarjoamaan lisää työllistymismahdollisuuksia ja parantamaan heidän lastensa elinolosuhteita. On hyvin tärkeää, että he ovat aktiivisesti mukana, eivätkä syrjäydy tai ole pelkästään passiivisia tuen vastaanottajia EUn antaman tuen. Tämä päätös Päätöslauselma on erittäin selväsanainen ja siinä vedotaan myös romaniväestöön, jotta se osallistuu täysimääräisesti yhteiskuntaan. Kiitokset edustaja Skripek ja sitten edustaja Dobromir Sosniers. Olkaa hyvä. Wbrew temu, co czytamy w tym sprawozdaniu, e, niechęć do... Kiitoksia kovasti. Romaaneja Romanian kohtelu ei välttämättä ole rasistista. Me emme välttämättä torju romaneja sen vuoksi, että he käy, olisivat rikollisia, vaan he joskus käyttäytyvät tavalla, joka on, ö, joka on toisenlaista kuin no, normikäyttäytyminen. Mutta tässä mietinnössä tämäkin luetaan rasismiksi, tällainen epäluulo ei tämä johdu alkuperästä. Eli kun puhutaan tällaisesta ää, so, torjunnan vastaisesta retoriikasta, niin ihmiset ää, alkavat suhtautua vielä penseämmin romaneihin, koska jos heidän täytyy maksaa ää, miljoonia taas miljoonia ilman, että mikään muuttuu, niin se, ää, se, se ei toimi. Romanit eivät vain halua integroitua. Kiitokset edustaja Sosniers. Ja sitten tästä asiasta viimeisenä puhuu edustaja Stanislav Polsak. Olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem tuto hlasoval Kiitos puhemiehestä. Minä tuin mietintöä ja äänestin sen puolesta ja olen kovasti tyytyväinen, että se meni läpi suurella enemmistöllä ja näkemyksen siitä, että kenenkään ei pitäisi sulkea itseään yhteiskunnan ulkopuolelle suljetuksi. Kaikilla pitäisi olla tilaisuus onnistua. Minä puollan sitä, että radikaalisti parannetaan romaniyhteisön koulutusta. Tietenkin työllisyys on myös vakava kysymys. Syrjimättömyyttä pitää kuitenkin sovaltaa kaikkien yhteisöjen kohdalla koskien koko yhteiskunta. Samanaikaisesti tietenkin tämän ryhmän edessä on uusia haasteita. Meidän pitää käyttää kaikki strategiat hyväksemme ja yhdistää ne, jotta voimme saavuttaa synergiahyötyjä. yhteisön pitäisi kuitenkin olla tietoinen siitä, että heillä ei ole vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Heidän edustajiensa pitäisi rohkaista tällaista asian välittämistä. Kiitokset eh, kollega Polsak. Sitten siirrymme eh, kollega eh, Pagatsaurtundua Ruisin mietintöön, joka koskee perussopimusten määräysten täytäntöönpanoa EUn kansalaisuuden osalta. Ja tässä ensimmäiseksi puheenvuoron saa edustaja Adam Seinfeld. Olkaa hyvä. Mm, pani przewodnicząca! E, jak wiemy zgodnie. kiitoksia kovasti puheenjohtaja kuten tiedämme niin ceut sopimuksen artiklassa yhdeksän ja kaksikymmentä niin näiden artiklojen mukaan kaikki jäsenvaltioiden kansalaiset ovat myös EUn kansalaisia. Valitettavasti suurin osa EUn kansalaisista eivät ymmärrä, eivät tiedä, mitkä heidän oikeutensa ovat ja tämä näkyy, kun analysoidaan erilaisia tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että 54 prosenttia ihmisistä vastaavat, vastaa, että heillä on jonkin verran tietoa kansalaisuudesta, mutta muilla ei oikeastaan ole mitään hajuakaan niistä oikeuksista ja velvoitteista, joita heillä on, jotka koituvat EU-kansalaisuudesta. Tämä osoittaa sen, että Euroopan parlamentin ja muidenkin instituutioiden tulisi ryhtyä toimiin. Meidän tulisi ryhtyä tiedotuskampanjoihin. Me haluamme, että EU, EUn kansalaiset tietävät, mitkä, mitä EUn kansalaisuus on. Tarvitsemme myös ää, tällaista psykologista integroitumista. Kiitos. Kiitokset edustaja Seinfeld. Sitten ää, vielä tästä asiasta edustaja Francis Zamit Dimes arvoisa puhemies kuten juuri kuulimme kun puhumme kansalaisuudesta eu jäsenvaltiosta silloin puhumme koko EU-ta koskevasta kansalaisuudesta. Aivan oikein tässä mietinnössäkin viitataan eh, passien myyntijärjestelmiin niin kuin Maltan kohdalla saa Maltan passin ja saa sitä myötä samalla EU-passin. Euroopan parlamentti vuodesta 2014 lähtien on antanut ymmärtää, että tällä tavalla passeja ei voida myydä ilman, että on aitoa yhteyttä maahan, joka myöntää passin. On häpeällistä, että Maltan hallitus toimii näin läpinäkymättömällä tavalla. Median kautta olemme saaneet tietää, että kaksi perhettä Saudi-Arabiasta osti 62 passia. Ja nyt, koska tämä on mainekysymys, hallitus sanokin, että näitä varoja käytetään sosiaaliseen asuntohuoltoon. On eurooppalaisia arvoja, joista meidän pitää pitää kiinni ja tähän liittyy myös vapaan liikkuvuuden periaate, joten olkaamme varovaisia. Tarkkaillaan näitä järjestelmiä, jotta ne eivät vaaranna sitä, mikä on meille tärkeää. Kiitokset edustaja Samut eh, Timich. Ja nyt siirrymme edustaja alain lamassuurin mietintöön perussopimusten määräysten täytäntöönpanon tiiviimmän yhteistyön osalta ja, tässä on pyytänyt äänestysselityksen jättämisen mahdollisuutta edustaja Andres Mamikins. Olkaa hyvä. Kiitos. Dear colleagues, we must... Kiitokset. Hyvät kollegat, meidän täytyy olla hyvin huolellisia tässä. Ensinnäkin tämä vie pohjaa pois yhteiseltä toiminnalta ja vaikuttaa sisäisesti ja ulkoisesti. Yksimielisyyssääntö äh, edellyttää halukkaiden liittoma. Yksi jäsenvaltio voi sabotoida koko prosessia ja luoda sellaiset olosuhteet, joissa tilanne kärsii kaikissa jäsenvaltioissa todellinen vaikutus on myös hyvin suhteellinen. Otetaanpa esimerkiksi Euroopan syyttäjävirasto. Se ei pääse määräämään Unkarista, Puolasta, Irlannista, Ruotsista, Tanskasta, jotka valitsivat jäädä ulkopuolelle. Ja näin petosten torjunta EUn tasolla on rajallista, koska nämä maat ovat vapaamatkustajia. matkustajia. Minä olin Libe-valiokunnan lausunnon varjoesittelijä tässä mietinnössä ja äänestin puolesta, mutta olen varma siitä, että tarvitaan täysimääräistä yhteistyötä. Sen olkoon lopullinen päämäärä. Kiitos. Kiitos edustaja Mammikens. Siirrymme nyt eh, edustaja eh, Barbara Spinellin mietintöön, joka koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa EUn institutionaalisessa kehyksessä. Ja tässä on kaksi pyydettyä äänestysselityksen selitystä. Ensimmäiseksi edustaja Dámy a pánové, ochrana lidských práv je jednou ze herrat, perusoikeudet ovat yksi perusarvoja e ssa jolle se perustuu. Peruskirjan hyväksyminen on tärkeä asia, se on sitova, se oli tärkeä askel eteenpäin ja antaa ymmärtää, että ihmisoikeuksien suojelulla on aina ollut suuri periaatteellinen merkitys EU-toimielimissä ja jäsenvaltiossa, kun sovelletaan EU-oikeutta. Peruskirjan noudattamisen täytyy olla ehdotonta, mutta olisin kuitenkin varsin varovainen, jotta se otettaisiin käyttöön strategisena asiakirjana. Se tarkoittaisi sitä, että kaikki sisäiset säännöt pitäisi sopeuttaa siihen, koska jos otamme käyttöön esimerkiksi väliaikaisia raportteja ihmisoikeuksien noudattamisesta ja koulutustoimia ja muita byrokratiaan liittyviä prosesseja, niin silloin itse asiassa perusoikeus perus, peruskirjalla ei enää olisi todellista merkitystä ja tämän takia äänestin tyhjää. Kiitos. Kiitos ähm, edustaja Soidrova. Ja sitten Andres Mamikin, olkaa hyvä. Kiitos. I welcome the report drafted by olen iloinen Spinellin laatimasta mietinnöstä. EU-instituutioiden tehtävä on välttää se, että peruskirjoja käytetään tai tulkitaan väärin ja myös maksimoida niiden oikein käyttäminen. Kun me puhumme peruskirjan sovellusalasta, niin viittaan ensin niihin neuvoston kokouksiin, joissa ollaan mieluusti sitä mieltä, että suuren yleisön ei tarvitsisi nähdä, mitä kokouksessa tapahtuu, mutta ombudsman on tietysti puuttunut tähän. Ja entäpä sitten tietyt asiakirjat? Joskus monet asiat jäävät julkisen tilan ulkopuolelle, trilogit ja vastaavat kokoukset – on erittäin tärkeää, että tehtäisiin tällainen perusoikeuksien vaikutusten arviointi eh, niin, että tämä vaikutusten arviointi eh, toteutetaan kaikkien lakien osalta. Kiitos. Kiitokset edustaja Mamikins. Siirrymme nyt edustaja Paulo Rangelin mietintöön, joka koskee Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevia yleisiä ehtoja. Ja tässä on pyytänyt äänestysselityksen paikkaa eh, kollega Adam Scheinfeld. Olkaa hyvä pani e, przewodnicząca! Kiitos puhemies. Euroopan oikeusasiamiehen perustaminen on hyvin tärkeä saavutus Euroopan unionilta, mutta myös Euroopan parlamentilta, koska me valitsemme henkilön tätä tehtävää täyttämään. Valitettavasti viime vuosina Euroopan unionin jäsenvaltioissa on voitu havaita yhä enemmän ihmisoikeusrikkomuksia, kansalaisten oikeuksien rikkomista, mutta sitäkin vakavampaa on se, että rikotaan toimielinten riippumattomuutta – tässä kontekstissa Euroopan oikeusasiamies on erittäin merkittävä instituutio. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että tämä instituutio ei liity kansallisiin oikeusasiamiehiin ja siksi voi olla vaikea toimia yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden instituutioiden kanssa. Minusta on koittanut aika pohtia jonkinlaista systeemistä ratkaisua, joka liittyisi tähän koko EU. Kiitokset edustaja Reinfeldt. Sitten siirrymme eh, kollega Ashley Foxin mietintöön, joka koskee tekoälyä ja robotiikkaa koskevaa kokonaisvaltaista Euroopan unionin teollisuuspolitiikkaa. Ja tässä on useampia pyyntöjä. Ensiksi eh, edustaja Alex Mayer, olkaa hyvä. Alex Mayer. Thank you, Madam President. Last week I... Kiitoksia puhemies. Viime viikolla minulla oli ilo vierailla yritystä, joka käyttää droneja tutkijakseen aurinkopaneeleja niille ja sitten tekee analyysejä suuresta määrästä tietoa, jota on kerätty. Yritys on jo löytänyt yli 25 000 epä- sääntöjen vastaisuutta jotka liittyvät aurinkopaneelien käyttöön ja miten niitä voidaan valmistaa nyt on, äh, investoidaan äh, keinoälyyn niin edelleen. Tämä tulee nopeuttamaan heidän analysointiaan ja sitten lainaa tässä johtaja halutaan ottaa ihmisen pois tästä koko asiasta, mutta äh, tarkoituksena, ennen kuin lopetetaan kaikki työpaikat, niin tekoälyn käyttö tarkoittaa sitä, että voi tehdä kaiken nopeammin, paremmin ja luoda työpaikkoja ja ottaa huomioon tulevaisuuden luoda uusia mahdollisuuksia pätevälle koulutetulle työvoimalle. Kiitokset e, kollega Mayer. Ja sitten e, kollega Bogdan Zdrojewski, olkaa hyvä. Kompleksowa polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej. Hyvin monimutkainen tekoäly ja robotiikka asiaa käsittelevä mietintö on oma-aloitteinen mietintömme. Se on toisaalta hyvä ja toisaalta ei. On hienoa, että se on saatu, mutta on valitettavaa, että meillä on toiminnassamme tällainen aukko. Tämä kuitenkin edellyttää huomattavaa tietoa ja vastuullisuutta. On ymmärrettävä, että näissä uusissa teknologioissa on paljosta kyse. Tässä on otettu esille vastuukysymyksiä, mutta en lähtisi väheksymään näitä eettisiä kysymyksiä, joita tässä on tuotu esille. Puhutaan eri alojen välisestä yhteistyöstä. Meillä on kuitenkin turvallisuudessa, puolustuksessa huomattavia aukkoja, tekoäly ja robotiikka. Ja myös suhteessa yksittäisiin kansalaisiin. Pyytäisin komissiota olemaan aktiivisempi ennen kaikkea uudessa teknologiassa, koska tässä olemme paljon muista jäljessä. Kiitokset kollega Strojevski ja sitten kollega Adam Scheinfeld. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puhemies. Neljännes teollisista roboteista – ja puolet palveluroboteista maailmanlaajuisesti ovat EUn tuotteita, tulevat EUsta. Valitettavasti, jos me tarkastelemme niitä tuloksia ja saavutuksia, joita on saatu kilpailussa ja tuotannossa, niin EU ei välttämättä ole listan huipulla. Kiina ja USA ovat johtajia. Miksi sanon tämän? Sanon tämän siksi, että minusta vaikuttaa siltä, tai olen oikeastaan aika varma siitä, että tekoäly on sivilisaation kehittymisen airut jatkossa. Se tulee palvelemaan paitsi teollisuutta, myös yksityisiä ihmisiä. Siksi sen tulisi olla meidän politiikkamme painopisteenä, ei ainoastaan teollispolitiikan ja minä tuen tätä mietintöä ja haluaisin vedota dynaamisemman toiminnan puolesta tällä alalla. Kiitos. Kiitokset kollega Seinfeld. Äh, enkä näe täällä nyt edustaja Tamburanoa, jolloin annan puheenvuoron edustaja Sean Kellylle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tuin tätä ilolla ja mitä ty- ty- ja tuin työtä, Fox on tehnyt. Tämä on mielenkiintoinen laaja kysymys. Tekeen tekoälyyn liittyy valtava potentiaali saada taloudesta tehokkaampi ja vähentää inhimillisiä virheitä eri prosesseissa mutta siihen liittyy myös haasteita, joita täällä on käsitelty. Siksi olen tyytyväinen, että puhutaan avoimuusjärjestelmästä vastuuvelvollisuudesta, joka liittyy tekoälyn käyttöön. Pyritään varmistamaan, että EU on teknologisen kehityksen kärjessä ja EU-kansalaiset ja yritykset voivat täysin käyttää hyväkseen sen tuomia etuja. Haluaisin myös ehdottaa, että tämä sanoa, että tässä, tämä mietintä auttaa meitä korostamaan mitä ystävän kuningaskunnan MEPit ovat tehneet tässä asiassa ja monissa muissakin asiakokouksissa pitää tunnustaa. Ja haluaisin myös sanoa, että alahuone iso voisi hyötyä Ashley Foxin ehdotuksesta koskien tekoälyä, koska ihminen äly tuntuu joskus epäonnistuvan. Se ei, ei, ei ole onnistunut saamaan aikaan järkevää brexitiäkään. Kiitoksia. Thank you very much. Äh, ja sitten vielä tästä aiheesta edustaja dobromir sosnier. Äh, tässä mietinnössä tunnustetaan se, että eurooppalaiset yhtiöt tuottavat puolet äärimmäisen erikoistuneista roboteista maailmanlaajuisesti. Jos jokin ei ole rikki, miksi lähteä korjaamaan sitä? Muistuttaisin muutaman kuukauden takaisesta mietinnöstä. Siinä todettiin, että eurooppalaisella sääntelyllä itse asiassa tuhotaan teollisuutta ja maataloutta Euroopassa. Vaikka meillä olisi kovaa kysyntää, Eurooppa on ylisääntelyllä halvauttanut markkinat, joten tässä ollaan taas toistamassa sama. Jos jotakin jossakin voidaan tehdä, niin heti politisoidaan asia ja lähdetään estämään manipuloimaan ja me tiedämme, kuka manipulointia johtaa. Minusta me olemme nyt hyvällä tiellä tekemässä EUsta jälleen luuseria tekoälyssä näiden sääntelyiden vuoksi. Kiitokset ja nyt sitten siirrymme eh, edustaja Guutelandin mietintöön, joka koskee torjunta-aineiden kestävää käyttöä. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja eh, Javier Benito Chiluagalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hiljattaisen tutkimuksen mukaan hyönteiset voisivat hävitä planeetalta sadan vuoden aikana, ja tämä olisi todella järkyttävää. Itse asiassa tällä hetkellä noin kolmas osa hyönteislajista on uhanalaisia. Täm, seuraukset tästä olisivat katastrofaalisia niin ekojärjestelmille kuin ihmiskunnallekin tutkimuksen tekijät ovat sitä mieltä, että pääsyy lajien häviämiseen on se, että käytetään torjunta-aineita. Tämä on todettu selkeästi ja tämä liittyy maatalous te- tehokkaaseen maatalouteen. Siksi täytyy jo alkaa muuttaa meidän maatalousmalliamme ja pyrkiä ennaltaehkäisevän toiminteen ja rajoittaa torjunta käyttöä ja käyttää ei-kemiallisia keinoja, jotka ovat todella kestäviä viljelymuotoja, esimerkiksi kiertoviljely, mekaaninen toiminta tai käytetään luonnollisia keinoja hyväksi. Monsanton edessä meidän pitää vauhdittaa kestäviä ratkaisuja ja alkaa jotka haluavat ottaa käyttöön tai avustaa tässä maanviljelijöitä, jotka haluavat muuttaa käytäntöjään. Kiitokset erittäin paljon edustaja Benito Siluaga. Ja sitten edustaja Matthews, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti puhemies. Torjunta-aineiden käyttö maanviljelyssä tai ylipäänsä äh, viljelyssä, puutarhanhoidossa on äärimmäisen ole, olennaista. Tietysti siihen liittyy, näihin kemikaaleihin liittyy uhkia. Ja minulla oli tarkoitus tukea tätä mietintöä, mutta asiat ovat nyt edelleet siihen malliin, muutoksia on tullut, että nyt näyttää siltä, että tiettyjä lukuja ja tavoitteita on käytetty niin, että on otettu hatusta tai painostusryhmiltä lukuja tai mitä tahansa aivan tieteenvastaisia lukuja. Ikään kuin haluttaisiin kontrolloida joka ikisiä kemikaaleja. Valitettavasti tämä on esimerkki huonosta lainsäädännöstä. Sellaiselle, sellainen on yleistä täällä. Tämä olisi voinut olla ihan ponnistuksen väärti tämä mietintö, mutta nyt en valitettavasti voi tukea sitä kiitokset erittäin paljon. sitten edustaja mihaela šojdrová olkaa hyvä. já jäsen, podpořila tuto zprávu. hyvät kollegat olen äänestänyt tämän mietinnön puolesta jossa siis kyse torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tulee korjata niiden tähän asti puutteellinen toiminta välittömästi. Meillä on myös ähm, torjunta-aineiden sekundäärisiä vaikutuksia, joita tulisi tutkia. Meidän tulisi kehittää mielestäni tutkimusta niin, että saataisiin parempia vaihtoehtoja olemassa oleville torjunta-aineille. On hyvin tärkeää ylläpitää Euroopan maatalouden kilpailukykyä. Torjunta-aineet sisältävät aineita, jotka ovat hyvin vaarallisia ihmisille ja ympäristölle, ja meidän on tiukasti kiellettävä näiden kemikaalien käyttö. Tämä koskee myös tuontia kolmansista maista. Kiitos eh, kollega Soirova ja sitten kollega Igor Soltes, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia puheenvuorosta. Mitä tulee torjunta-aineiden vaikutukseen ihmisten terveyteen ja elämäänkin, siitä on paljon keskusteltu täälläkin tässäkin salissa – tietenkin ää, äh, kemikaalijäämät esimerkiksi elintarvikkeissa voivat aiheuttaa riskin ihmisille ja tietysti rehuun jääneet torjunta-ainejäämät aiheuttavat riskin mahdollisesti eläimille ja sitten ää, äh, nämä aineet tulevat elintarvikeketjun myötä myös ihmisille. Meillä on ollut erilaisia elintarvikeskandaaleja, joten emme me voi sulkea silmiämme tältä asialta tyystin. Tähän liittyy muitakin asioita, muun muassa endokriiniset häiritsijät – hormonihäiritsijät. Meidän tulisi investoida paljon paljon enemmän rahaa näiden asioiden tutkimiseen. Vaihtoehtoisia torjunta-aine metodeja tulisi tutkia, kestäviä luonnonmukaisia menetelmiä. Eli meidän tulisi varmistaa myös se, että pienet tilat voivat äh, ruokkia väestöä. Kiitos edustaja Soltes arvoisa puhemies mietintö jonka tänään hyväksyimme kestävästä torjunta käytöstä on hyvin tärkeä EUn tulevaisuuden kannalta. Maatalous voi luoda ja ylläpitää taloutta alueilla, joilla vaihtoehtoisia elinkeinoja ei ole ikävä kyllä torjunta-aineet vaikuttavat vakavalla tavalla ympäristöön lyhyellä aikavälillä. Ne lisäävät kyllä satoja, mutta keski- ja pitkällä aikavälillä ne he köydyttävät maaperää, vähentävät hyödyllisiä organismeja ja niin edelleen ja vähentävät myös hedelmällisyyttä. Olin esittelijänä, varjoesittelijänä mehiläisten kohdalla sosiaalista, siksi haluaisin sanoa, että olen todella huolissani siitä, että tällaisia aineita käytetään, niin se vaikuttavat ähm, mehiläisten pölytystoimintaan. Ja haluaisin vedota jäsenvaltioihin, jotta käyttäisivät matalariskisiä torjunta-aineita ja mieluummin käyttäisivät eikemmallisia vaihtoehtoja, jotka vähiten haittaavat ympäristöä ja ihmisterveyttä. Vakaat turvalliset ekojärjestelmät ovat edelleen edellytys puhtaalle ympäristölle ja turvallisemmalle elämälle. Kiitos. Kiitos edustaja Nikov. Ja sitten äh, tästä aiheesta viimeisenä edustaja Stanislav Polčak, olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Já jsem tuto zprávu také pod... Kiitokset, rouva puhemies. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta. Halusin vielä todeta, että pitkän aikavälin massa käyttö, torjunta-aineiden käyttö on jatkunut jo liian monta vuotta. On tärkeää, että otamme tämän askeleen nyt, koska tällainen laaja-alainen käyttö on ollut ehdottomasti haitallista ympäristölle. Olen nähnyt raportin, jonka mukaan ennen tämän vuosisadan loppua kaikki hyönteiset katoavat. Tämä johtuu näiden kemikaalien käytöstä ja hyönteisten organismit ovat niille hyvin herkkiä puhumattakaan ihmisistä. Meidän on investoitava tutkimukseen. Kyse on meidän tulevaisuudestamme. Ympäristön saastuminen on massiivista ja haluaisin myös todeta, että kestävän ympäristön tulisi näkyä myös tuissamme ja rahoituksessamme. Niiden tulisi nähdä myös yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kiitokset edustaja Polczak. Ja viimeisenä aiheena tänään meillä on kollega Ivo Beleen mietintö rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa edustaja Ursula Krupa. Olkaa hyvä za sprawozdaniem wdrażania dyrektywy parlamentu puhemies. Mitä tulee Euroopan direktiivin täytäntöpanon koskien rajatylittävä terveydenhuoltoa, sillä voisi olla valtavan tärkeä rooli, kun pyritään takaamaan terveydenhuoltopalvelut jäsenvaltioissa ja rajat ylittävissä yhteyksissä. Annettaisiin lupia, tietoja koskien rajat ylittävää hoitoa, samoin miten noudatetaan potilaiden oikeuksia. Tähän liittyy kylläkin ongelma taloudellisesta epäsuhdasta jäsenvaltioiden kesken. Kuitenkin jäsenvaltioiden pitäisi voittaa nämä ongelmat ja järjestää yhteyspisteitä, jakaa tietoa ja korvata kustannuksia. Rajat ylittävä terveydenhoito voisi olla erityisen tärkeää ihmisille, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista voitaisiin hyötyä myös ö, diagnostiikasta, joka voi joskus kallista, ja näin monet ihmiset voisivat sitten saada hoitoa. Mainitaan myös, kuinka tärkeä rajat ylittävä terveydenhuolto on pandemioiden kohdalla. Kiitokset. Sitten edustaja Jeroen Lenars, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Puhemies, Oikeus rajat ylittävään hoitoon on yksi tärkeimmistä oikeuksista saavutuksista EU:ssa, varsinkin raja-alueilla, kuten omassa kauniissa Limburgissäni. Niin, asukkaat ovat huolissaan, jos hoidon saaminen rajoittuu oman maan rajan vuoksi. Eikä tämä huoli ole aiheeton. Tavalliset ihmiset kuten jotkut luksemburilaiset ovat joutuneet viemään asiansa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen asti, jotta ovat saaneet korvaukset ulkomailla saamastaan hoidosta. Ja tällä he ovat tehneet meille kaikille suuren palveluksen. Työmme ei ole kuitenkaan vielä valmista. Meidän potilaidemme on päästävä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman lähellä kotoa hoitoon silloinkin, kun se tapahtuu rajan toisella puolella. Meidän on tehtävä siis vielä enemmän, jotta tämä olisi yksi

Edustaja Ruohonen Lerner ja viimeisenä eh, tässä istunnossa edustaja Momcil Nekov. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, raja-alueet kattavat 40 prosenttia EUn pinta-alasta ja yli 30 prosenttia eurooppalaisista asuu niillä. Oma maani Bulgaria on viiden kanssa rajanaapuri ja niistä useimmat ovat EUn jäsenvaltioita. Raja-alueet eivät ole niin tiheään asuttuja, mutta niiden tarve saada riittävää terveydenhoitoa on aivan yhtäläinen. Suuri osa väestöstä ikääntyy ja on vastuutonta sulkea terveydenhuoltolaitoksia. Valitettavasti näin on tapahtunut Bulgariassa. Meillä on suljettu viimeisen muutaman vuoden aikana peräti 19 terveydenhuoltolaitosta. Me tarvitsemme erityisiä taloudellisia voimavaroja tämän parantamiseksi. Me emme voi edellyttää raja-alueilla samoja vaatimuksia vaikeuksia kuin muilla alueilla. Yksi ongelmista on digitaalisten palveluiden puute ja haluaisinkin vedota kaikkiin viranomaisiin, ennen kaikkea Bulgarian viranomaisiin, jotta hyväksyttäisiin toimenpiteitä mahdollisimman pian niin, että saataisiin vähennettyä byrokratiaa ja voitaisiin helpottaa maanmiehiämme saamaan riittävää terveydenhoitoa yhä useammassa jäsenvaltiossa. Kiitokset edustaja Neko. Ja näin mm, tämä keskustelu on päättynyt ja istunto keskeytetään kello 15 asti kiitos.